Kollegat, hyvää huomenta. Komissiolle hyvät yhteistyökumppanit. Tässä nyt on hyvin monille viimeinen kokous meneillään ennen, ennen kesälomia. Yritetään selvitä nopeasti tästä nopeasti, että pääsemme aikaisemmin matkaan. Meillä on ensimmäisenä tullin uuden aikaistaminen me, meillä oli Unkariin sitten valtuuskunnan vierailu. Ja sitten viimeinen kohta on Rivelliinin mietintö. Tämä on vastuvapaus neuvoston yleisestä talousarvesta. Ja herra Rivellini varmastikin kertoo esityksessään, että minkälainen kokouksen tulos oli. Jos ei ole kommentteja, niin me menemme sitten kohtaan kymmenen. Ja minä olen itse tässä esittelijänä ja minä esittelen teille tämän tulli, tulliuudistuksen. Te tiedätte, että minä olen laatinut lausunto luonnoksen, joka on lyhyt ja olen yrittänyt seitsemässä kohdassa vetää yhteen nämä asat. Ensinnäkin minä olen kuvannut tämän kontekstin ja tämän taustan, miten, miten tämä tullivalvonta sujuu. Toimivat tullimenettelyt ovat hyödylliset EUlle ja tämä on hyvin huomattavia tuloja, kuten esimerkiksi sokerimaksut. Euroopan unionille. Tämä on tällainen perinteinen tulolähde, joka on 16,7 miljardia vuoden 2001 mm, budjetissa. Mutta myöskin ALV on paremmin peritty ja paremmin laskettu. Ja tämäkin on ollut 16 miljardin luokkaa viime vuonna. Viime vuonna. Monenlaista petosta voidaan eh, torjua tällaisella hyvällä tullin toiminnalla ja se on taloudellisten etujen eh, mukaista. Eli kuitenkin eh, tulli vaikuttaa hyvin paljon sisämarkkinoihin. Itse asiassa on niin, että jos tullin toiminta ei ole moitteetonta, niin se välittömästi näkyy yrityksissä, koska yrityksiä haittaa se, että muut yritykset toimivat eri tavalla ja tekevät petoksia. Sitten täällä toinen kohta. Erään asian, josta puhumme jo 90-luvulla. Meidän on ollut tällainen erityistutkintakomitea, joka on tutkinut näitä transit-tulliasioita. On paljon mietitty siitä, että kuinka tulli toimii Euroopassa. Me olemme suositelleet aikanaan e, sillä tavalla, että pitää olla yksinkertaiset ja yhdenmukaiset e, menettelyt, level playing field, me olemme tätä kutsuneet, jotta tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tullivalvonta on samanlaista ja että tulokset ovat keskenään vertailtavia. Mikä tässä on, on tärkeää, on tiedon vaihto. Ja tällainen järjestelmä, sen täytyy olla hyvin nopea, kaiken täytyy tapahtua hetkessä ja järjestelmän täytyy olla rakenteeltaan hyvä. Tässä on sellainen asia, jota olemme aikaisemmin korostaneet valiokunnassamme. Tilintarkastustuomioistuimesta on tehty erityiskertomus, joka liittyy tulimenettelyjen yksinkertaistamiseen. Tämä yksinkertaistettu menettely eh, on tavoitteeltaan sellainen, että valvotaan että tullimuodollisuudet koskevat vain talouden toimijoita. Jos järjestelmää sovelletaan, niin se täytyy tehdä oikealla tavalla. Ei pidä unohtaa sitä, että 70 prosenttia kaikista tullimenettelyistä kuuluu tämän yksinkertaistamisen piiriin koska tilintarkastus, eh, tilin, no, tilintarkastustuomioistuin ilmoitti, että hyvin paljon rikkeitä oli tehty ja tämä oli tehty sitä korjaamaan. Ja tämä johtaakin meidät kohtaan viisi. Täytyy huolehtia siitä, että järjestelmätarkastukset ovat eh, tehokkaat sillä tavalla, että toimijat eh, E, ovat e, valvonnan piirissä, vaikka ne noudattavatkin yksinkertaistettua menettelyä. Ja sitten vielä täytyy käyttää riskianalyysejä. Tilintarkastustuomioistuin tähän puuttui hiljattain. Ja on niin, että riskianalyysit on tehtävä automaattisen tietojen käsittelyn avulla. Tilintarkastustuomioistuin ilmoitti, aikanaan, että hyvin, liian harvat valtiot olivat toimineet tällä tavalla. Ja on pyydetty sitä, että nämä, tällainen järjestelmä tulee yleisempään käyttöön. Sitten tässä vielä lopuksi kohta seitsemän. Täällä puhutaan vastuuvapausmenettelystä 10. toukokuuta 2001 Shartsi Markakiksen mietintöön liittyen. Täällä on päätöslauselmassa kaikki erikoisraportit, jotka ovat tilitarkastustuomio virastolta. Eli valvotaanko tulliin tuontiin sovellettuja yksinkertaistettuja tulimenettelyä vaikuttavalla tavalla. Ja nyt tällaiset näkemykset me sisämarkkinavaliokunnalle olemme ajatelleet lähettää. Ja jos teillä on tästä jotain kommentoitavaa, niin voitte ne sanoa nyt. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on erittäin hyvä pohja. Voin yhtyä kaikkeen siihen, mitä tässä tuli sanottua. Ja, ja aikaisemmissa tehtävissä niin, niin olen tarkkaan tutustunut siihen, että miten tullivalvonta oman maani niin Suomen ja Venäjän rajalla toimii ja, ja tiedän sen, että mikä tämä suhde Euroopan ja kolmansien maiden välillä on ja tässä ehdottomasti tarvitaan parannusta ja Nämä kaksi äh, tärkeintä asiaa on tämä automaattinen tietojen käsittelytekniikka. Äh, sitä tarvitaan ihan välttämättä. Toinen on riski, riskianalyysit ja, ja tietysti vielä kolmantena sitten se, että, että tota, tässä todella toimittaisiin niin kuin komissikin on ajatellut, tässä on, olisi periaatteessa kuin yksi tullilaitos, kaikki toimii samalla tavalla, koska kyllähän tämä kokonaisuus on yhtä heikko kuin se heikoin lenkki ja siksi tässä pitäisi kiirehtiä, jotta nämä asiat saadaan harminisoitua ja ajan tasalle. Muuten tämä tilanne tietysti vaan pitkittyy ja jatkuu ja on, on aika kestämätön siinä, että, että että tuota, tämä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta nämä ehdotukset on, on tuota, hyviä ja näitä, näitä kolmea asiaa haluan korostaa. Dank u. Ik heb ook een eh, woordmelding van de heer Sitten herra Rybik. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Yksi kysymys, joka tuon tuostakin tulee esiin, että minkälainen on eh, tullin ja arvonlisäveropetosten välinen yhteys? Onko siinä, voidaanko ALV-vetoksia selvittää jo tullitietojen selvittämisen yhteydessä? Er eh, onko vielä muita kommentteja? Hyvä. No niin, minä ensinnä minä annan puheenvuoron tietenkin komissiolle. Komission on tässä vedottu ja se haluaa varmastikin vastata. Opmerking. Oh, ja haluaisin kuulla, mitä komission asiasta mieltä. Se lijken verrast. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet ja erityisesti tämän valiokunnan jäsenet. Olen Emiri Chelitski. Ja meidän osastomme vastaa yksinkertaistetusta menettelystä. Mutta meillä on myöskin budjetin pääosaston kollegoita täällä. Meillä oli pieni koordinointikokous tässä aikaisemmin, joten he voivat myöskin kohta käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin tässä nyt uudistetaan tullia ja miten voidaan harmonisoida ja helpottaa ja valvo, valvoa toimintaa. Ja sitten toinen kohta liittyy yksinkertaistettuihin menettelyihin. Ensinnäkin me olemme valiokunnan kanssa samaa mieltä ja tämän lausunnon kanssa samaa mieltä. Eli sisämarkkinavaliokunta valmisteli erityismietintöä tästä aiheesta. Ja me tiedämme, että 70 prosenttia menettelyistä on yksinkertaistettuja menettelyitä. Ja tämä on tärkeä elementti, kun ajatellaan, miten voidaan helpottaa työtä. Ja tämä on Euroopan talouden kannalta myöskin merkittävä tekijä. Me olemme suhtautuneet hyvin vakavasti tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen – ja olemme jo vahvistaneet valvontaa jäsenvaltioissa. Se ei tarkoita, etteikö näin olisi tehty aikaisemminkin, mutta ilmeisesti meidän täytyy vielä vahvistaa omaa ponnisteluamme. Meillä on ollut tiedotustilaisuuksia jäsenvaltioissa. Me olemme alkaneet tehdä valvontakäyntejä jäsenvaltioissa. Niitä on tehty jo seitsemän ja yritämme vielä tehdä parhaamme ja yritämme saada kaikki jäsenvaltiot tarkastetuksi vuoden loppuun mennessä. Se on tietysti hankalaa ja tässä toimitaan yhteistyössä budjettipääosaston kollegoiden kanssa. Me olemme keskittäneet valvontatoimet ja suosituksemme jäsenvaltioille tilintarkastusta edeltäviin tarkastuksiin, eli ennen kuin lupa annetaan, ennen kuin menettelyä annetaan soveltaa. Haluaisimme sovittaa yhteen yksinkertaistetun julistuksen, joka on siis paikallinen hyväksyntämenettely ja sitten lisäilmoitusmenettely. Ja toivomme, että tällä tavalla – fyysisten valvontatoimien määrä jää pienemmäksi. Ja tietysti automaattinen riskianalyysi, niitä ei tehdä ainoastaan yksinkertaistetussa menettelyssä, vaan haluamme tehdä tällaisen tarkistuksen kaikissa tullimenettelyissä. Kaikki mitä teemme liittyen tähän tilintarkastustoimistojen kertomukseen ja tämän valiokunnan suosituksiin. Tämä liittyy nimenomaan tulilaitoksen uudistamiseen ja korostaisin, että tämä prosessi on käynnissä ja me olemme tiivistäneet ponnisteluitamme ja olemme täysin sitoutuneita Euroopan unionin intressien suojelemiseen, myöskin kun ajatellaan tullilaitoksen uudistamista Euroopan unionissa. Tietysti teemme erityistoimia, jotta voimme suojata omia resurssejamme. Kiitos. Eh, Kiitos. Ja pääosasta, budjettipääosasta haluan myös puhua. Kiitoksia puheen olen perinteisten resurssien osastosta, budjettipääosastosta olen ollut tässä valiokunnassa silloin, kun puhuttiin tilintarkastustuomioistuimen raportista tästä yksinkertaisesta menettelystä. Haluaisin vain viitata tähän kohtaan, kohtaan neljä, jossa sanotaan, että yksinkertainen menettely on tärkeä näissä, tota, kun puhutaan unionin kärsimistä tappioista – mutta tämä viittaus tehdään eh, tähän raporttiin yksinkertaisesta menettelystä. Ja kuten me lausuimme kokouksessamme silloin, kun käsittelimme tätä raporttia, että me seuraamme kaikkia näitä epäselvyyksiä ja, ja havaintoja, mitä tilintarkastustuomioistuin on tehnyt eh, tässä raportissa. Tältä, tämän raportin pohjalta olemme päätelleet, että, että lopullinen, eh, lopulliset päätelmät, lop, johtopäätökset tästä raportista ovat aika rajallisia kun kaikki yhdeksän havaintoja, jotka on tehty, me olemme kuitenkin saaneet 65 tapausta ää, päätökseen ja sitten me selvitämme myös ää, tällä hetkellä puutteellisia asiakirjoja. Kaiken kaikkiaan lopullinen johtopäätös näistä epäselvyyksistä on hyvin rajallinen ja paljon – niiden lukujen alapuolella, joita tässä raportissa on mainittu. Olemme lähettäneet teille, siis valiokunnalle, jo väliaikaisraportin meidän seurannastamme ja lähetämme lopullisen asiakirjan sitten, kun, se on, äh, kun, kun tämä seuranta on saatu päätökseen kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Sitten mitä tulee meidän tarkastuksiimme, joita olemme tehneet jäsenvaltioissa äh, perinteistä resursseista, niin olemme kiinnittäneet erityistä huomiota viime vuosina jäsenvaltioiden tullitarkastuksiin. Vuonna 2009-2010 teimme kaikissa jäsenvaltioissa tarkastuksia tullitarkastusstrategioista. Ja nyt olemme finalisoineet olemme myös laatineet äh, teemakohtaisia raportteja kaikkien näiden tarkastusten tuloksista Ottaen huomioon myös nykyisen seurantatilanteen jäsenvaltioissa olemme myös ottaneet esille tässä raportissa ne huomiot, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, ja lopullinen versio raportista on ollut käsittelyssä jäsenvaltioissa neuvoa antavissa komiteoissa viime viikolla, ja se raportti esiteltiin myös tulli- ja poliisityöryhmässä kaikille pääjohtajille jäsenvaltioiden tullihallinnoista kaksi viikkoa sitten. Kaiken kaikkiaan me olemme tehneet Meille me ollen, meillä on samantyyppisiä havaintoja kuin tilitastuomioistuin on tehnyt äh, jäsenvaltioiden tarkastuksista, mutta kaiken kaikkea jäsenvaltioiden kommentit ovat olleet myönteisiä jo kaksi kolmasosaa äh, tuloksista on jo äh, otettu käsittelyyn jäsenvaltioissa ja siellä on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin. Me olemme tietenkin valmiit, valmiita antamaan tämän raportin myös valiokunnan käyttöön. Sen lisäksi, mitä tulee yksinkertaistettuun menettelyyn tänä vuonna, meillä on yleisenä aiheena tällaiset paikalliset selvitykset, paikalliset selvitysmenettelyt, jolloin keskitytään erityisesti valvontatoimiin näissä menettelyissä. Ja me keskitymme siihen, että onko, ennakkotar- onko ennakkotarkastukset tehty oikein, onko automaattinen riskianalyysi ollut järjestelmässä käytössä ja onko tämä, nämä tarkastukset tehty siinä hengessä, ja onko laatu tarpeellista. Ja lopuksi meidän tarjastuksemme, me olemme kyllä ryhtyneet tuumasta toimeen jäsenvaltioiden tullitarkastuksessa. Ja totta kai olemme samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että avain ehto on taloudellisten etujen vaaliminen myös. Ja tässä Tämä edellyttää tehokkaita tullitarkastuksia. Kiitos. Kiitoksia näistä hyvistä uutisista, ehm, joita saimme tästä komission äskeisestä eh, puheenvuorosta. Meillä on hyvin paljon asiakirjoja, joita meille tulee. Tätä tietoa minulle ei ole tullut. Ja minä sitten katson näitä tarkistuksia tältä kannalta ja otan nämä asiat mukaan. Rova Gressle. Sitä taustaa vasten, että me olimme seitsemän vuotta nyt kuunnelleet tätä ja emme oikein päässeet kunnolla eteenpäin. Haluaisin kysyä, minkälainen toimivaltuus puuttuu EU:n tasolla että päästäisiin enemmän paremmin eteenpäin. Puuttuuko toimivaltuuksia vai mistä tämä oikein kiikastaa? että pitäisi pikkuhiljaa päästä eteenpäin jäsenvaltiossa. Mistä tämä kiikastaa, tämä hitaisuus, tämä hitaus näissä, tässä eteenpäin menossa? Een concrete vraag van, van eh, mevrouw Grisle. Tässä oli aivan konkreettinen kysymys. Onko joku komission puolella sellainen henkilö, joka haluaisi tähän nyt ottaa kantaa? ja kertoa, mitkä ne ongelmat ovat, ei tämä toimi nopeammin ja paremmin. Tietenkin Rova Gressle aina esittää vaikeita kysymyksiä, me tunnemme hänet. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on tosiaan hankala kysymys, mutta täytyy myöskin ymmärtää, mitä tämä hidas eteneminen tarkoittaa. Edistystä on tapahtunut ja omien resurssien menettäminen on nyt supistumassa. Tietysti on aina vaikea arvioida tätä, koska se mitä on menetetty, no me emme tiedä kuinka paljon on menetetty. Eli emme tiedä kuinka tehokasta valvonta on. Ja on tärkeää, että kun me teemme tarkistuksia ja kun meillä on jälkikäteistarkistuksia, silloin moniin kysymyksiin saadaan vastaus. Ja kun me epäilimme petoksia, eikä ollut mitään petoksia tai virheitä, oli vain ilmoituksissa jotain puutteellisuuksia. Ja nyt meillä on tehokkaasti kehitetty järjestelmiä jäsenvaltioissa, ja siellä tehdään riskianalyysejä, ja siellä tehdään kunnollisia tilintarkastuksia. Ja myöskin Meillä ei ole kovin vahva oikeusperusta, mutta meillä kuitenkin on oikeusperusta, niin sanottu turvallisuustarkastus. Ja tarkoituksena on harmonisoida jäsenvaltioiden riskianalyysejä. Eli hyvin paljon tehdään ja jäsenvaltiossa ymmärretään yhä enemmän, että meillä pitäisi olla samantyyppisiä riskianalyysejä, samoja metodeita kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä on ollut erittäin myönteisiä reaktioita jäsenvaltioista. Ja meille on tarjottu jopa jotain, joka tapahtui siis kaksi vuotta sitten. Se oli hiukan yllättävää. Jäsenvaltiot pääjohtajien tasolla tulilaitoksessa totesivat, että jos oikeusperusta ei ole riittävä, silloin voidaan mennä pidemmälle ja saada aikaan jonkinlainen yleissopimus jäsenvaltioiden välillä siitä, miten voidaan harmonisoida riskianalyysiä ja millaisia riskiprofiileita ja valvontavälineitä käytetään. Sitten on modernisoitu säännöstö, ja silloin voimme harmonisoida ja kannustaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä. Niin puheenjohtaja, tämän verran pystyn sanomaan tänään. Kiitos. Eh, de vraag van, van mevrouw Gressle inspireert me in die zin dat... Niin, rouvan, rouva Gresslen kysymys inspiroi minuakin. Ei ole ollenkaan hullumpaa se, että me keskustelemme koordinaattoreiden kanssa siitä, jos ensi vuonna tai seurana voisimme tehdä oma-aloiteen mietinnön tullin toiminnasta ja tilanteesta ja siitä, miten petoksiin ja äh, näihin epämääräisyyksiin puhutaan. Ehkä sitten voisimme vähän syvemmin keskustella budjettipääosaston kanssa ja veropääosaston kanssa. Ehkä voisimme tehdä todellakin vähän tarkempaakin työtä. Onko tässä vielä reaktioita komission? Yksi kommentti tästä eteenpäin menosta. Nyt tulliympäristö kehittyy koko ajan on yhä enemmän vaatimuksia kaupan e- edellytyksistä. Kaikki tavaran täytyy liikkua nopeammin. Jäsenvaltioiden tullilaitokset ovat myös tämän tilanteen edessä. Siinä täytyy muuttaa käytänteitä, koska se tilanne ei ole sama kuin seitsemän vuotta sitten. Niiden täytyy kehittää käytänteitään ja myös valvonnan puitteita tässä uuden nykyaikaistuneen yksinkertaistuneen tilanteen valossa. Tämä on koko ajan kehittymässä tämä tilanne ja se on suuri haaste jäsenvaltioille sopeutua, sopeuttaa valvontansa myös tähän uuteen tilanteeseen nykyaikaisessa tulliympäristössä. täytyy tehdä kohdennettuja tarkastuksia ja tehdä enemmän riskianalyysiä ja siis automaattista riskianalyysiä. Tämä on koko ajan tällainen eteenpäin kehittyvä prosessi. Myös tilanne muuttuu koko ajan. Dankjewel. Uh, eh, nog opmerkingen? Kiitos. Onko vielä kommenttia? Hyvä. Sitten tämä kohta tuli käsiteltyä. Ja toinen yhdeksättä kello 12 on tarkistukset jätettävä. Seuraavassa kokouksessa sitten kokovuussa katsomme niitä. Menemme sitten kohtaan 11. Tässä on Ingeborg Gresslen asiakirja. Ja e, meillä on tässä tarkoitus järjestää valiokunnan valtuuskunnan vierailu Unkarin 20. ja 22. heinäkuuta. Me olemme jo siirtäneet tätä kerran. Meillä on hyvin paljon asiakirjoja saatu tästä asiasta. Ja rova Gresle nyt sitten vetää valtuuskuntaa, olkaa hyvä. Ensinnäkin meillä on kuitenkin niin paljon varapuheenjohtajia, että ehkä, ehkä joku voisi tulla niistä mukaan ja sellainen voisi olla myös valtuuskunnan johtajana, yksi varapuheenjohtaja. En minä niin kauhean vielä niin tehdä, koska sillä täytyy olla niin tarkkana kuin porkkana. No, no se nyt siitä. Meillä on kiva ohjelma, joka olemme saaneet. Tämä ohjelma on siinä mielessä muuttunut, kun minäkin olen yrittänyt vaikuttaa siihen kysymykseen, mitä projekteja me eh, saisimme nähtäväksi. Meillä on kolme projektia torstaina iltapäivällä, josta on sovittu Budapestin metro. Tämä on suurin projekti kohesiorahastoista Unkarissa sitten, sitten eh, tällainen eh, jätevedenpuhdistuslaitos, joka on suurin ympäristöprojekti ja sitten yksi koulutusprojekti, joka koskee syrjäytyneitä ihmisiä. Tässä on aika jännittävä juttu, nimittäin me tapaamme erilaisia unkarilaisia poliitikkoja. Taustasta vielä muistutan, että, että tämä matkahan on siirretty. Me sanoimme, että kyllä me haluaisimme haluaisimme tutustua jäsenvaltioiden erityisiin ongelmiin ja keskustella heidän ihmisten kanssa, mistä nämä ongelmat johtuvat. Tämä jatka on nyt viisi kuusi vuotta Unkarin liittymisen jälkeen. Me haluamme myös päivittää sitä, miten unkarilaiset arvioivat tilanteensa tänä hetkenä taloudellisten ongelmien valossa. Siksi uskonkin, että tämä ajankohta on oikea ja me voimme nähdä mielenkiintoisia juttuja. Kiitoksia tästä aineistosta. Valitettavasti en ole ehtinyt kaikkia vielä selvittää, mutta tässä on aikaa lukea. Olen kiitollinen siitä, että kollegat, jotka ovat halukkaita lähtemään mukaan, minä rohkaisen kaikkia sitten vielä muitakin pohtimaan. Olisi nimittäin aika paha juttu, jos tämä siirretty matka, että sinne lähtee vain kaksi henkilöä paikalle Komissio on niin ikään kuuden henkilön voimalla mukana. Ehkä se ehkä olisi, olisi hyvä, että olisi niin kuin yksi meppi ja yksi komission edustaja, tällä tavalla niin kuin tasapainoinen ryhmä. Olen joka tapauksessa iloinen siitä, että, että, että valmistelut ovat edenneet vain vallan mainiosta tätä matkaa varten. Er, eh, eh, Kiitos. Onko kysymyksiä tähän tai kommentteja? Ei näitä olevan. Niin, e, täällä on nyt e, katsottava, että on tarpeeksi varapuheenjohtajia. Minä itse asiassa vetän nyt kaksi valtuuskuntaa aikaisemmin ja nyt minä sitten siirrän kapulan eteenpäin. Onko muita kysymyksiä? Jos ei ole, niin sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Tässä nyt sitten on ongelma, koska esittelijä ei ole paikalla. No niin, mitäs tässä nyt sitten tehdään? Tämä on vähän ikävää. Nimittäin ei, aihan tulee. No minä keskeytän istunnon, kunnes hän on paikalla. Kiitos.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 Yeah. Goed, eh, collega's, de rapporteur is... Hyvät kollegat, no niin, vihdoin viimein meidän esittelemme on saapunut ja me jatkamme työtä. Tämä onkin viimeinen kohta esityslistallamme. Kuten te tiedätte, että koordinaattoreiden kokous on peruutettu tältä päivältä. Meillä on neuvoston kanssa riitaa Tässä on nyt kädenvääntö kysymyksestä, joka on periaatteellinen. Me lykkäsimme vastuuvapautta toukokuussa, emme sitä antaneet. Nyt meillä on Rivellini esittelijänä ja olemme toisen mietintömme antaneet, jossa ehdotamme, että kieltäydymme antamasta vastuuvapautta. Ja tässä päätöslauselmaesityksessä meille kerrotaan miksi. Annan esittelijälle puheenvuoron, jotta hän voi selittää, mikä tilanne on, mikä hänen paperinsa sisältö on. Kaikki kollegat eivät ehkä tiedä sitä, mutta koordinaattoreiden kokouksessa me sitten voimme tavata neuvoston edustajan Rivellini varmaan tässä kappaleessa neljä tekstissä kertoo meille, että neuvosto arvioi asian niin, että jos ei anneta komissiolle vastuuvapautta, niin koko vastuuvapautusmenettely 319 artiklan mukaan perustamissopimuksessa eh, päättyy tähän Siis me, siis me voimme jättää tämän vastuuvapauden antamatta. Ja nyt Rivelini kertoo tästä tarkemmin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiinnä teistä näistä lyhyistä sanoista, mutta tämä kuitenkin nyt selvitti hyvin tilannetta. Eli vastuuvapaus, joka selkeästi kiinnittää paljon huomiota. Ja mielestäni parlamentti täytyy erityisesti kiinnittää tähän huomiota, koska parlamentilla on merkitystä tässä kysymyksessä tällä hetkellä, mitä tulee vastuuvapauden myöntämiseen. Olemme jo keskustelleet lyhyesti vastuuvapaudesta ja tämä luonnos on jaettu mutta kertaan nyt näitä suuria linjoja, eli mitkä kysymykset ovat vielä auki. No varmaan toistan asioita, joista puheenjohtaja on jo puhunut, pyydän anteeksi, mutta haluamme selkeät puitteet, ja meidän täytyy miettiä tätä monimutkaista kysymystä. Ensinnäkin, mitkä ovat nämä avoimet kysymykset, mitkä ovat kysymykset, joista vielä neuvotellaan. Parlamentti ei ole saanut mitään vastauksia tiettyihin kysymyksiin, joita se on esittänyt liittyen neuvoston vastuuvapauteen vuodelta 2009. Ja me otimme esiin näitä kysymyksiä prosessin alkuvaiheessa. Erityisesti on kaksi kohtaa, joihin emme vielä ole saaneet vastauksia. Ensinnäkin neuvoston hallinto ei ole hyväksynyt kutsuja tulla tähän valiokuntaan joka vastaa vastuuvapausmenettelystä. Toiseksi, parlamentti ei neuvoston hallinnolta ole saanut tietoja ja asiakirjoja, joita se on pyytänyt liittyen toukokuun päätöslauselmaan. Ja näiden kysymysten lisäksi päätöslauselmassa ja sitä valmistellessani yritimme oikeudellisesti analysoida parlamentin oikeuksia myöntää vastuuvapaus ja siihen liittyvät seuraamukset silloin, kun vastuuvapausta ei myönnetä. Ei kuitenkaan voida hyväksyä näitä johtopäätöksiä, joita neuvosto on tehnyt, kun se toteaa, että komission vastuuvapaus kattaa myöskin muiden toimielinten vastuuvapauden – kuten puheenjohtaja aluksi totesi. Nämä, nämä syyt ovat neljänlaiset. Ensinnäkin sopimuksen artiklassa 319, joka pitää tulkita ajatellen sen kontekstia ja laajuutta. Eli silloin kun parlamentti valvoo näitä kysymyksiä poikkeuksetta, eli kaikkia EUn budjetteja erityisesti artiklan 319 mukaisesti parlamentilla on lupa hyväksyä erillisiä päätöksiä liittyen vastuuvapauteen muiden toimielinten osalta. Tämä on periaate, jonka neuvosto on erikseen vahvistanut päätöksessään, jossa on puhuttu Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Sitten toinen kohta. Vastuuvapaus myönnetään parlamentissa autonomisesti, ei silloin kun kyse on budjetin osista, joita Euroopan komissio hallinnoi, vaan myöskin silloin kun kyse on budjettikohdista, joita hallinnoidaan muissa toimielimissä. Esimerkiksi näin on määritelty varainhoitoasetuksen artiklassa 1. Kolmanneksi, varainhoitoasetuksessa nimetyt asiat on vahvistettu perussopimuksessa vahvistamalla artikla 335, jossa on todettu, että muilla toimielimillä on hallinnollista autonomiaa ja Euroopan komissio ei ole vastuussa hallinnollisen budjetin toteuttamisesta muissa toimielimissä. Ja artikla 1 varanhoitoasetuksesta määrää näin. Ja sitten lopuksi on ihan käytännön kannalta järkevää, että kun ajatellaan muita kuin oikeudellisia kysymyksiä, ne ovat erittäin arvokkaita ja tärkeitä. Ja tästä syystä vastuuvapauspäätösten erottaminen estää EUn toiminnan. Eli lyhyesti sanottuna, kun ajatellaan vaikka poliisiakatemiaa tai lääkevirastoa, tämä estäisi ilman mitään vetoomusmahdollisuutta komission vastuuvapauden. Näin ollen näistä syistä johtuen ei voida hyväksyä sitä, mitä neuvosto on ehdottanut, eli tehtäisiin yhteisymmärrysmuistio, jossa parlamentti ja neuvosto olisivat täysin samoilla linjoilla. Ja sitten artikla sopimuksesta on määritellyt että neuvosto on vastaava viranomainen, kun tehdään suosituksia, mutta kuitenkin käytännössä tilanne on erilainen. Meidän täytyy katsoa demokraattisia sääntöjä ja kansalaisten tilannetta. Se on nostanut parlamentin kulmakiveksi eurooppalaisessa demokratiassa. Eli tätä kantaa ei siis voida hyväksyä. No sitten vastuvapauden tarkoituksena on, että kaikki menot, joita on tehty kansalaisten varoilla, tarkistetaan taholla, joka edustaa kansalaisia, eli siis parlamentissa, joka on demokraattisesti valittu. sitten tämä viimeinen kohta, tämä käytännön yksinkertaistaminen, eli kansalaisten varojen käyttö on valvottava ja tarkistettava, ja sen hoitavat demokraattisesti valitut edustajat. Eli tämä nyt on poliittisesti kaikkein keskeisin kysymys. Eli ehdottaisin kollegoille, että ainakin tässä alustavassa versiossa ehdotus olisi, että ei myönnetä vastuuvapautta. Emme ole saaneet asiakirjoja käyttöömme. Kokouksia ei ole pidetty. Eli materiaalisesti meillä ei ole mahdollisuutta myöntää vastuuvapautta. Ja on selvää, että minä ensimmäisenä esittelenä voin suosittaa, että tekstiä muutetaan, mikäli siihen on syytä. No sitten lopuksi vielä. Teille varmaan on jaettu kopio, jossa on tiettyjä teknisiä ongelmia liittyen viime päivänä tehtyyn työhön. Ja tietysti muutamista tarkistuksin myöhemmin. Ja muistutan vielä, että määräaikatarkistusten jättämiselle on ensimmäinen syyskuuta. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita tuesta kaikista poliittisista ryhmistä, koska vastuuvapauden myöntäminen on poliittisesti äärimmäisen tärkeä kysymys. Olen nyt kuullut kaikkia kollegoita kaikista poliittisista ryhmittymistä, jotka ovat todenneet, että parlamentilla on keskeinen rooli tässä kysymyksessä. Ja tästä syystä olen ollut iloinen ja tämän on antanut minulle voimia jatkaa tämän työn valmistelua mahdollisen parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos. Eh, Kiitos tästä työstä. Haluaako joku pyytää puheenvuoroa? Jens. Herra Gajer. Sanokoon. Jens. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää Rivelinia ja, ja onnitella teitä siitä, että te olette tehneet, tehneet tällaisen ehdotuksen. Minusta eihän muuta mahdollisuutta olekaan. Ja luulen myös, että koko myös sosiaalidemokratian työryhmä on teidän rinnallanne tässä. Se, mikä nyt tässä on tapahtunut, tämä tilanne neuvostossa, minä en voi tulkita tätä, en pysty tulkitsemaan tätä tilannetta. Me olemme, meillä on ollut tämä herrasviossopimus, joka oli oikeastaan naurittava menettely ja oikeastaan se ei sano mitään tästä vastuuvapausmenettelystä. Tietoja on siitä, että, että vastavuoroista budjettia ei muuteta, eihän, eihän olemme kuitenkin päässeet siitä, että Espanjan puheenjohtajakaudella sanoi, että tämä ei ole mitään kelvollinen syy, mikä kelvollinen pohja. Tässähän on kysymys siitä, että millä tavalla, millä tavalla saataisiin kelvollinen vene, pohja äh, vastuuvapausmenettelyyn. Saimme neuvostolta kaksi vai, vaihtoehtoa. Sellainen vaihtoehto oli, että, että että vastuuvapausmenettely hoituu komission vastuuvapausmenettelyn myötä, ja toinen variantti neuvostolta oli se, että, että lähempiä tietoja tarjotaan vain silloin, kun mekin annamme. Että tästä keskusteltiin moneen kertaan, moneen useaan otteeseen, mutta siitä riippumatta, että, että tällainen menettely pitäisi selvittää, on tietenkin, että on kysymys siitä, kuka valvoo, siis kansanedustuslaitos, hallitusta vai hallitus kansanedustuslaitosta. Että sellaisessa tilanteessa jossa se, mitä neuvosto ei saa, neuvosto ei tarkastele riittävästi edes kansallinen parlamentti, niin kyllä me olemme se, että me olemme vastuuvapauden myöntävä toimielin, ja nyt näiden edistysaskeleiden jälkeen, jota Söderkan, Söderkan sai viimeksi aikaan, niin kyllä nyt on se oikea aika toimia näin, vaikka se olisikin niin symbolinen teko, niin nyt me epäämme, epäämme tämän vastuuvapauden myöntämisen. Me tuemme teitä tässä hankkeessa. Dat is klaar en duidelijk. Ook een ondersteuning van de rapporteur, Bo Sørensson. Kiitos, se oli hyvin selkeä. Seldegon, joka on aikaisemmin tästä asiasta kirjoittanut mietinnön. Tack, formen. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin kiittää herra Rivelliniä tästä hienosta työstä, jota hän on tehnyt. Täällä on aivan oikea johtopäätös asiasta. Min, minä en ole sitä mieltä, että meidän pitäisi tällainen eh, asenne ottaa. Meidän pitäisi olla joustava ja pitkäaikainen suhtautumistapa mutta täytyy kuitenkin jatkuvaa edistystä olla. Ne voivat olla pieniä nämä edistysaskeleet, mutta sen täytyy koko ajan jatkoa samaan suuntaan. Mutta se, että mennään taaksepäin eh, verrattuna siihen, mitä aikaisemmin on tehty, niin se ei tietenkään ole, eh, ole hyvä. Nyt on sitten niin, että täällä ei ole Olen aivan samaa mieltä Rivelinin kanssa siitä asiasta, että meidän täytyy muuttaa meidän eh, asennettamme tässä loppuvuodesta, mutta meidän täytyy perustaa siihen, että kaikki menee kuitenkin eteenpäin ja että pääsemme pienin askelin eteenpäin siihen näiden, missä viimeksi olimme. Eli se, oli hyvä, se on hyvä perusta. Ja sitten eräs erityisasia, johon haluaisin kiinnittää huomiota. Me kuulimme tästä myös Unkarin ministeriltä, ja tämä oli kohdassa neljä tässä luonnoksessa. Ei ole kysymys siitä, että annamme, jos me annamme vastuuvapauden komissiolle, niin annamme sen myös neuvostolle. Olisi mielenkiintoista selvittää, että onko tämä myös komission näkemys. Onko komissiolla myös eh, sellainen käsitys, että jos me annamme sille vastuuvapauden, annamme sen myös neuvostolle. Jos komissio käsittää asiat näin, niin on aivan selvää, että kaikki ne tiedot, mitä me saamme neuvostolvalla, niin meillä ei ole enää mahdollisuutta enää evätä vastuuvapautta komissiolta. On aivan selvä, että me haluamme eh, tällaisen mahdollisuuden, että jos, jos nämä kytkeytyvät tällä tavalla yhteen. Siksi meidän täytyisi saada aivan selvä viesti komissiolta, ja sen pitäisi tulla nopeasti jos onko komissio samoilla linjoilla neuvoston kanssa vai onko komissiossa eri näkemys kuin komissiossa ja parlamentissa, mitä tulee siihen, että onko vastuuvapaus yhteinen neuvostolle ja komissiolle. Dankjewel, Bosseuren. Uh, Jan Mulder. Kiitokset, Jan Mulder. Bedankt, eh, voorzitter. Ook uh, ik kan eerst... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin olen Rivellinin kanssa samaa mieltä tästä asiasta. On hyvä tarkistaa asiat kunnolla, mutta mitä välineitä meillä on tämän tekemiseksi? Miten me voimme pakottaa neuvostoa tekemään jotain? Minun nähdäkseni ainoa tapa tehdä näin on rikkoa herrasmiessopimus, eikä antaa neuvoston hoitaa omaa budjettiaan, vaan parlamentti pitäisi myöskin tarkastella sitä. Ja siksi minä kannatan tällaista menettelyä. Jos emme myönnä vastuuvapautta, se tarkoittaa, että meidän täytyy ruveta tarkastelemaan neuvoston budjettia ja ryhtyä toimiin. Meillä pitää myöskin olla komissiolta selkeä julkilausuma, ja ehkä näin on käynyt, mutta ainakin parlamentin oikeudellisen yksikön pitäisi kertoa meille oma näkemyksensä asiasta. Uh, Szanicki seuraavana. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Również zabieram... Kiitoksia puheenjohtaja. Entisenä esittelijänä käytän nyt tämän puheenvuoron niin kuin pohjoismaalainen kollegani. Minulla on sellainen tuntuma, että, että neuvosto käyttää kuin nyrkkeilijä kehässä, joka käyttää erilaisia kikkoja ja väistöliikkeitä. Ja sitten kuin, kun sitten kun vastustaja väsyy, niin sitten yrittää toimia sen mukaisesti. Tämä, jotenkin, tämä ei oikein nyt istu tähän pakettiin. Niin kuin Margaret Thatcher sanoi usein, että vaihtoehtoja ei ole. Todellakin vaihtoehtoja ei ole. Herra Riveliini sanoi sen aivan oikein. Ja haluan kiittää häntä, hänen tekemästä erinomaisesta, erinomaisesta työstä. Todellakaan vaihtoehtoja ei ole. Meidän täytyy yksiselitteisesti osoittaa, että me me, meidän täytyy hoitaa ja me haluamme hoitaa valvontatehtävämme. Tämä täytyy tulla selväksi ja minä painotan sitä, että minkäänlaista yhteyttä tai, tai yhtäläisyyttä ei ole komission ja neuvoston vastuuvapauden myöntämisen kohdalla. Toisin kuin eräät muut kollegat, minä arvioin Unkarin puheenjohtajakauden varsin myönteiseksi, mutta mitä tulee yhteistyöhön arvoisan kollegamme unkarilaisen ministerin kanssa, niin en voi olla samaa mieltä tästä. Eräs edellinen puhuja sanoi tässä äskettäin, että no niin, vikki katosi, mikrofoni, puhe kuuluu paremmin, kun mikrofoni on päällä. denk dat de raad uh, ons aan het boycotten is. Varmaankin neuvosto tässä nyt boikotoi. Eh, no, no toivonpa, että nyt minä olen kuultavissa. Kuitenkin No toivottavasti neuvosto ei enää vie ääntä pois. No, joka tapauksessa meidän täytyy kyllä protestoida. Tässä on kysymys myös taktiikasta ja strategiasta. Aikaisemmin, mitä aikaisemmin me teemme asian selväksi, sitten parempi herrasmies-sopimus, joka tällä hetkellä on voimassa, eh, jarruttaa parlamentin todellisia valvontamahdollisuuksia. Siksi meidän pitäisi eh, tietysti jäädyttää, tapana, jäädyttää tämä eh, herrasmies-sopimus, koska Sehän ei vastaa, vastaa millään tavalla Lissabonin sopimuksen henkeä. Sillä Lissabonin sopimuksen myötä meidän roolimme vahvenee, vahvistuu todellisuudessa. Tämä on pitkään asialaita, mutta nyt se näkyy myös sopimuksessa siinä mielessä meidän täytyy ottaa yksiselitteinen kanta tähän asiaan. Sitten Gressle. Also, das klingt jetzt so lustig, meine, das muss man sich mal geben. Tämä on aivan lystikästä. Tämä eh, tässä on siis komission vastuuvapaus vaarantuu. Meidän täytyy aivan tarkkaan tietää, mistä on kysymys, ja se on hyvä, että me saamme oikeusasioiden yksiköltä lausunnon paitsi täältä myös komissiolta, koska meidän täytyy tietää, että onko jonkinlainen muoto tässä e, olemassa, koska muuten koko menettely vaarantuu jatkossa. Meillä täytyy olla tarkkaa tietoa ja meidän täytyy saada tarkasti tietää, mihin tämä perustuu. Meillä on 20, e, 32 kysymystä ollut Ja on hyvin valitettavaa, että tässä vain eh, muodollisia, juristisia, juridisia eh, kuvioita joudutaan käyttämään. Tästähän kukaan ei ymmärrä mitään. Ja sitten meillä on vain käytettävissä eh, tuomioistuin enää Luxemburgissa ja sitä reittiä täytyykin tarkkaan nyt harkita. Ja tämä ei mitään ei ole mitenkään eurokriisin kannaltakaan hyvä, jos instituutiot eivät voi tällaisia asioita selvittää. Ja mitä EPPn tulee, niin me tuemme aivan täysin esittelijää. Ja haluaisin myös läsnäolta neuvostolta pyytää, että se, että ulkosuhdehallinto perustetaan, niin nythän olisi sellainen hetki, että neuvosto ryhtyy noudattamaan samaa menettelyä kuin muut ja tarkastelemaan, mikä tämä budjetti ulkosuhdehallinnolle on. Muilta osin olen sitä mieltä, että tätä asiaa viedään eteenpäin ja haluaisin tästä oikeudellisen päätöksen ja sitten siitä E, se olisi sellainen keino, e, että miten me selitämme sitten kansalaisille, että instituutiot joutuvat tällä tavalla toimimaan. Muutenhan, jos emme tee jotain, niin silloin tästä tulee kesto-ongelma meille, ja kyllä meidän pitäisi, pitäisi päästä muihin töihin kuin tähän iänikuiseen neuvoston vastuuvapausasian. No nyt tämä edes saada pois päältä tätä mikrofonia. Er zijn duidelijk boze krachten aanwezig in de zaal. Eh. Täällä on nyt pahat henget salissa läsnä, mutta emme anna niiden vaikuttaa. Rova Lafayender. Oh, si, <laughs> <laughs> gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. No pyydän anteeksi, että tulin niin myöhään Kuunneltiin nyt Rivelinia ja hänen ehdotustaan. Ja mielestäni meidän pitäisi olla yhtä tiukkoja muissakin vastuuvapauskysymyksissä, mutta nyt puhutaan neuvostossa, neuvostosta ja kaksi asiaa. Ensinnäkin en tiedä, onko suunnitelmissa muissa valiokunnissa, että uuden puheenjohtajavaltion edustaja olisi paikalla. En tiedä, onko suunnitelmissa. Mielestäni näin pitäisi tehdä, koska mielestäni kompromissi muissa kysymyksissä, esimerkiksi toimielinten välisissä kysymyksissä, uuden puheenjohtajan Puolan. Se on osoittanut olemassa mielenkiin kiinnostunut näistä vastaavuustaulukoista. Se on tärkeä osa tätä, koska kyse on toimijoiden välisistä ongelmista, jotka liittyvät avoimuuteen ja kapasiteettiin havaita ja valvoa täytäntöönpanoa, kuten Krista totesi eurooppalaisen lainsäädännön osalta kaikilla alueilla, myöskin rahoituskysymyksissä ja rahoitusvalvonnasta. No mielestäni tämä voisi olla kysymys, josta voitaisiin tehdä tarkistuksia. Ja voisimme myöskin pyytää, että puheenjohtajavaltion edustaja olisi paikalla, jotta hän voisi julkisesti sitoutua näihin kysymyksiin, jotka liittyvät neuvoston vastuuvapauteen. Kiitos. Nyt minä huomaan, että kaikki ovat sitä mieltä, että Puolan edustaja kaivataan paikalle ja sitten meidän pitää valita, miten tämä tehdään. Joskus toimitaan suljetuin ovin, joskus koordinaattoreiden kanssa, mutta katsotaan missä muodossa sitten puheenjohtajamaa voidaan tavata ja mikä, mikä menettely tähän valitaan. Kyllä minä tiedän, mutta jotkut puheenjohtajamaat ovat kieltäytyneet tulemasta julkisiin äh, kokouksiin ja haluavat olla paikalla vain suljetuin ovin. E, meillä oli myös Espanjan kaudelta tällaista tietoa, mutta minä kuitenkin kutsun Puolan edustajan paikalle ja ehdotamme ensin tällaista julkista yleistä kokousta ja jos ei, niin sitten suljetuin ovein, ovin. Sitten monet kollegat ottivat esille yhden komission, erään kysymyksen, joka kuuluu komissiolle. Pitäisikö komission nyt antaa näkemyksensä siitä, neuvoston näkemyksistä, että jos komissiolle annetaan vastuuvapaus, niin se koskee kaikkia. No, tässä vaiheessa täytyy vielä odottaa vastausta. Tietysti panin merkille valiokunnan kannan, mutta virallisesti voitte tämän muotoilla ja voitte lähettää tästä kirjeen tai parlamentaarisen kysymyksen ja tietysti komissio sitten vastaa siihen. Varmaan ymmärrätte, että minä nyt tänä aamuna en pysty vastaamaan tähän kysymykseen. Ensivaikutelmani on, että komissio on hyvin kiltti, eikä se nyt halua puuttua näihin perheriitoihin tavallaan. Sillä on ihan tarpeeksi tekemistä oman vastuuvapautensa suhteen, joka nyt on tuottanut työtä jo kuukausien ajan. Mutta panen merkille tämän kysymykseen ja toimitaan tämän Shemetalle ja hän sitten vastaa siihen. Dank u. Eh, wij vragen u niet eh, om, om... Kiitos. Me emme pyydäkään nyt, että te osallistutte tähän perheritaan tällä hetkellä. Me halusimme vain eh, tietää, että mikä roolinne on perussopimusten vaalijana. Ja tässähän on artikla 319 kyseessä. Meillä on vastuuvapaus meidän toimivaltaamme, joka menee paljon pitemmälle kuin komissiota koskevaksi, mutta te kun valvotte perustamissopimuksia, niin teidän täytyy tietää, mistä on kysymys. Se on hyvä lähtökohta. Herra Gajer. No komission antama tieto, että se ei halua sekaantua tähän, se on aika hauska. Tämä sekaantumattomuus tai sekaantuminen on aika, aika hassu juttu, se voi merkitä kahta asiaa. Se voi tarkoittaa sitä, että komissio katsoo, että neuvosto on oikeassa, silloin ongelma on ratkaistu. Sekin on yksi tapa sekaantua asioihin. Mutta tämä ehdotus yhteisestä parlamentaarisesta kysymyksestä, minä ottaisin tämän esiin me voimme sitten olla epävirallisessa yhteydessä, jos sen tekisit kaikki koordinaattorit, että tämä kysymys esitettäisiin komissiolle parlamentin kyselyn, kysymyksen muodossa. Me voimme sitten tehdä myös valiokunnan jäsenten voimin, mutta, mutta tällainen parlamentin kysymys tällaisessa asiassa, joka ei ole pelkästään yhden parlamentin jäsenen tai allekirjoittama, vaan kaikkien koordinaattorin allekirjoitin, jotka sitä haluavat. Ja silloin se korostaisi tämän tahdon yhteisyyttä tässä parlamentissa. Ja eh, tämä varmasti vaikuttaisi. Meidän täytyy nyt selvittää, miten tämä mahdollisimman pikaisesti voitaisiin eh, saada eh, täysistuntoon komission kanssa. Meillähän on esityslistan ulkopuolella, jossa jossa on rivellinen mietintökin käsiteltävänä. Siellä on mahdollisuus esittää kysymys komissiolle, että miten se suhtautuu tähän neuvoston oikeudellisiin käsitykseen. Ja sitten loppu, lopuksi tämä oli eilinen ongelma herra Revelinin kanssa. Minä oikeastaan täydentäisin vielä tätä sillä, että nimenomaisesti haluamme olla, emme halua pitää tätä perustana tätä herrasmiessopimusta vastuuvapausmenettelystä eikä pelkästään tyydytä puheenjohtajavaltion suulliseen selvitykseen. Se ei ole mikään pohja. Eiköhän aloiteta nyt, aloiteta siitä, että suljetaan vissejä asioita pois. Ordføreren Sandergaard. Senegal. Altså, jeg tror, det ville være godt, hvis formanden kunne få... Meistä olisi hyvä, Eh, jos puheenjohtaja se, että me esitämme komission oikeudelliselle yksikölle kysymyksen ja myös parlamentin vastaavalle aivan sillä tavalla kuin Rova Gressle tässä äsken mainitsi. Minun mielestäni nämä kysymykset olisi hyvä esittää samalla kertaa. Ja minä ymmärrän oikein hyvin komissiota tai edustajaa eikä siinä, että hän ei voi antaa vastausta nyt. Eh, vastaus on tietenkin hyvin merkittävä tulevaisuuden kannalta. Uskon kuitenkin, että on melko selvää se, että helpommaksi tämä ei tule jatkossakaan, eh, että jos ongelmia tulee neuvostossa, niin silloinhan, eh, silloinhan nämä jälleen kytkeytyvät yhteen. Ainakin tällaisen viestin komission edustaja voisi eh, ottaa mukaan, mukaan niin ongelmat saattavat kertautua. Olisi hyvä, jos puheenjohtaja eh, toimisi niin, että me voisimme molemmille oikeudellisille yksiköille tämän kysymyksen esittää. Um... Als de collega's het daarmee eens zijn, dan wil ik... Niin, jos kollegat eh, ovat yhtä mieltä sihteeristön kanssa, teemme juuri näin kuin te olette toivoneet, eli samoin kuin mitä esittelijä on ehdottanut. Sihteeristö, puheenjohtaja, esittelijä toimivat. Eh, meillä on Rivelinin mietinnöstä kappale 10, joka on tässä nyt perustana, ja sen perusteella sitten konkreettisia kysymyksiä voimme muotoilla. Jos tämä on parlamentaarinen kysymys, niin me tarvitsemme koordinaattoreilta riittävän määrän allekirjoituksia. Se on sellainen pieni hallinto, hallinnollinen pohja. Mutta Rivellini vielä lopuksi. Grazie, presidente. Io credo... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kollegoiden ehdotus on mielestäni kaikkein järkevin Keskustelu tänä aamuna on ollut tärkeää. Se vahvistaa parlamentin roolia. Eli omalta osaltani voimme edetä sitten suoraan näihin kysymyksiin, jos kaikki koordinaattorit ne allekirjoittavat. Se on tietenkin silloin aivan eri tavalla tärkeä ja vahvempi viesti. Ja ainoa toivo on, että tänä aamuna olisimme nyt saaneet tietää, että komissio käyttäytyy kiltisti ja toivotaan, että neuvosto toimii samalla tavalla. Goed, daarmee eh, zijn we aan het... No hyvä. Näin sitten kokouksemme loppuu. Minä toivotan kaikille hyvää lomakautta ja virkistäkää hyvin, lepä, levätkää hyvin. Sihteeristö, kollegat, myös tulkit ja tulkit kiittävät myöskin, jos neuvosto oli täällä, jos viesti on ymmärretty, niin hyvää lomaa heillekin. Näemme sitten toisena syyskuun alussa. Kiitos.